niin, minä vain unohdin allekirjoittaa eilen ja haluaisin, että pöytäkirjaan kirjoittaisin, että olin täällä, eh, mutta unohdin allekirjoittaa, olin ryhmäkokouksessa eh, ja eh, muissakin kokouksissa parlamentissa. Voitaisiinko kirjoittaa pöytäkirjaan, niin äänestäjät eivät ajattele, että olen laiska. Kiitoksia. Hyvä. Otamme tämän huomioon. Robert Keiser. Oui. Niin. Yritän täällä saada mikrofonin. Kiitoksia, hyvä puhemies. Haluaisin pyytää teitä, koska kiireellisiä asioita tänään ei käsitellä, saada käyttää puheenvuoron, jotta parlamentin puhemies kääntyisi Intian viranomaisten puolen, jotta estettäisiin Baluan Singin teloitus. Hänen on vaara joutua teloitetuksi 31.3. Eli tämä on erittäin kiireellinen asia. Ja mehän taistelemme kuolemanrangaistusta vastaan. Tässä kohdin mielestäni asia on sellainen, että sitä täytyy ehdottomasti tukea. Eli aivan kiireellisesti puhemies Schulzia pitäisi pyytää kääntymään Intian viranomaisten puoleen. Kiitoksia. Tämä väitään puhemiehelle, että hän puuttuu asiaan nopeasti. Kiitoksia. Herra Kutasta, olette pyytänyt puheenvuoroa. Monsieur Sarkas, pardon. Anteeksi, herra Sarkas. Presidenta. Puhemies, haluan, että pöytäkirjoihin kirjataan 23 espanjalaisen edustajan nimissä SD-ryhmästä, että me aiomme osallistua tähän äänestykseen, koska me olemme tähän velvoitettuna parlamentin jäsenenä, mutta olemme solidaarisia miljoonien työntekijöiden puolesta, jotka nyt lakko, lakkoilevat juuri Espanjassa. Me olemme samaa mieltä heidän perustuksistaan, koska tässä on kyseessä raken, rakenneuutokset työmarkkinoilla. Tämä heikentää työehtosopimusmahdollisuuksia sosiaalista vuoropuhelua ja tämä on vastoin perusoikeuskirjamme. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia herra Serkas. La parole, monsieur Berman présidente, bonjour. Euh, je voudrais... Hyvä puhemies, hyvää päivää. Haluaisin hyödyntää tätä kokousta pyytääkseni teitä tuomitsemaan voimakkaasti Malin vallankaappauksen ja samalla vaatimaan sitä, että tilanne palautetaan normaaliksi ja samalla pitäisi onnitella Senegalia siellä pidetyistä presidentti vaale, presidentinvaaleista. Nous passons donc au vote. Sitten alamme Esityslistalla ensimmäisenä Rova Moreiran mietintö. Kansainvälinen kumin tuo tutkimustyöryhmä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Vuorossa Taylor mietintö.